Well, hello. Hello everyone. päivää kaikille. Mitä päivän menestyslistaan tulee? Meillä on uusi kohta viisi, jossa raportoidaan elintarvikelainsäädännön trilogin tilanteesta, jos muita ehdotuksia ole, luonnos vaatan hyväksyä näiden muutoksiin. Näin tapahtuu. siirrytäänkin seuraavaan kohtaan esityslistalla. Mielipiteiden vaihto Rova Gavrilaskun kanssa, joka on Romanian varapääministeri parlamenttiministeri, ja herra, herra Dennis, joka on vesi- ja metsäministeri. Tavataan teidät molemmat lämpimästi tervetulleeksi valiokuntaamme. Haluaisin myöskin käyttää mahdollisuutta onnittellakseni Romania. Nyt kun sillä on ensimmäistä kertaa neuvoston puheenjohtajuus, ja toivotan teille menestystä puolen vuoden ajaksi. Romanian puheenjohtajakaudella tulee olemaan avainrooli useamman tärkeän asiakokonaisuuden loppuviemisessä, jotka lankeavat ympäristövaliokunnan alan, ja tämä tapahtuu erittäin nopeasti, pari viikon sisällä itse asiassa, minkä lisäksi meillä on useampia asioita, jotka kiinnostavat meitä. Valiokuntana tällaisia tapahtumia järjestetään kauden aikana ilmastonmuutosta, kestävästä kehityksestä ja vesivarojen hallinnasta. Ja tavanomaisen käytännön mukaisesti puheenjohtajakauden alussa varanpääministeri ja ministeri esittelevät Romanian puheenjohtajakauden pääkysymykset ympäristö- ja ilmastoalueilla. Meillä on keskustelu valiokunnan jäsenten kanssa. Me kovasti odotamme näitä esityksiä. Herra rouva ministeri, puheenvuoron teidän. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat äh, parlamentin jäsenet, Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kutsusta osallistua tähän kokoukseen, tähän perinteiseen kokoukseen, joka järjestetään jokaisen neuvoston puheenjohtajuuskauden aluksi. Ja haluaisin kertoa teille tämän täysin käytettävissä. Ne niin olen kiinnostunut jatkamaan tätä vuoropuhelua kanssanne myöskin tämän jälkeen. Olen luottavainen sen suhteen, että vuoropuhelu ja yhteistyö, jota meillä on, tulee luomaan puitteet työlle, jota meidän on tehtävä sekä erikseen että vielä enemmän yhdessä, jotta voimme saattaa päätökseen neuvottelut lainsäädäntöehdotuksesta. Vaikka meillä on vain rajallisesti aikaa näitä neuvotteluja varten, olemme vakuuttuneita että siitä, että yhdessä tulemme löytämään kaikkein parhaimmat ratkaisut, jotta EUn lainsäädäntötyö edistyisi. Romanialla on ensimmäistä kertaa hallussaan neuvoston kiertävä puheenjohtajuus. Ja haluaisin vakuuttaa teille, että teemme vakavalla mielellä ja täysillä työ, töitä, jotta saavut saavuttaisimme kautemme lopuksi mahdollisimman konkreettisia ja hyödyllisiä tuloksia kaikille Euroopan kansalaisille. Tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi luotamme jäsenvaltioihin, Euroopan parlamenttiin ja Euroopan komission. Haluaisin nyt lyhyesti esitellä teille Romanian puheenjohtajuuskauden prioriteetit ja tavoitteet. Ähm, ilmaston muutoksen ja ympäristön alalla. Äh, puheenjohtajakautemme prioriteetit voidaan jakaa äh, neljään toimintapilariin. Konvergenssin Eurooppa, ter- turvallisuuden Eurooppa, Eurooppa globaalina toimijana ja Euro- yhteisten arvojen Eurooppa. Ilmastonmuutos äh, muutos ja ympäristön suojelu löytyy pilarista konvergenssin Eurooppa. Jos otetaan huomioon sekä kansallinen konteksti että kansainväliset ja eurooppalaiset agendat, Romanian puheenjohtajakauden päätoiminta-alueet ovat ilmastonmuutos, biodiversiteetti, kestävä kehitys ja vesistö vesistöjen hoito. Se, mitä tulee, mitä tulee vesistöjen hoitoon, niin tämän asian esittelee teille herra Joan Denis, joka on vesistöistä ja metsistä vastaava ministeri. Sitten kun on kyse lainsäädäntöehdotuksista ja muista asiakokonaisuuksista, haluaisin mainita seuraavat asiat. Puheenjohtajakaudella halutaan saattaa päätökseen sen asiakokonais, joka liittyy uusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöstandardeihin. Tämä ehdotus on puuttuva palanen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä säätelyssä toimenpidepuitteistoissa, mitä tulee maatieliikenteeseen, ja se on erittäin tärkeää, jotta voidaan vähentää tämän alan päästöjä. Tämän asetuksen täytäntöönpano tulee vaikuttamaan merkittävissä määrin siihen, että Eurooppa saavuttaa ilmastonmuutostavoitteensa. Ja jotta voidaan saavuttaa kansalliset päästövähennystavoitteet, jotka on määritelty taakanjakoasetuksessa. Luotamme siihen, että yhteisten ponnistelujen kautta pystymme saavuttamaan yhteisymmärryksen ajoissa niin, että tämä asetus voidaan hyväksyä ennen tämän parlamentin kauden päätöstä. Romanian puheenjohtajavalto aikoo lisäksi edistää uuden LIFE-ohjelman neuvotteluja. LIFE on tärkein EUn ympäristö- ja ilmastotoimion rahoitusväline. Meidän tavoitteenamme on saattaa päätökseen neuvottelut ainakin tekstin suurimmasta osasta. Kuten tiedätte, neuvottelujen loppuun saattaminen rahoituskysymyksissä ja muissa horisontaalisissa kysymyksissä on mahdollista vain vasta kun hallitusten ja valtion päämiehet ovat päässeet yhteisymmärrykseen uusista monivuotista rahoituksista rahoituspuitteista. Romania odottaa kiinnostuneen rakentavia hedelmällisiä neuvotteluja Euroopan parlamentin kanssa tästä erittäin tärkeästä asiakokonaisuudesta. Samanaikaisesti odotamme myös hyvin kiinnostuneena komission ehdotusta asetuksesta meriliikenteen hiilidioksidi päästöjen raportoinnista ja valvonnasta. Romanian puheenjohtajakausi aikoo käynnistää neuvottelut, keskustelut neuvostossa tästä asiasta ja aiomme ponnistella, jotta tämä asia etenisi mahdollisimman paljon. Lisäksi aiomme järjestää erilaisia julkisia keskusteluja neuvoston kannalta tärkeissä kokoonpanoissa, jotta voitaisiin luoda yhteinen unionin visio, kun on kyse ilmastonmuutosstrategiasta, pitkän aikavälin ilmastonmuutosstrategiasta ja kestävästä talouden muutoksesta muutoksesta. Nämä keskustelut ovat osallistavia ja kattavia ja mahdollistavat sen, että kaikki kiinnostuneet osapuolet, erityisesti Euroopan kansalaiset, ymmärtävät e, ja hyväksyvät ehdotetun kehitysmallin. Lopputuloksen täytyy perustua kaikkien nykyisten mahdollisuuksien syvälliseen analysointiin hiiliriippuvuudesta vapautuminen sekä kestävyys ovat haasteita Euroopalle ja koko maapallollamme, mutta nämä pitäisi nähdä myös tärkeinä talouskasvun lähteinä ja työpaikkojen luonnin lähteinä tulevina vuosikymmeninä. On tärkeää että talouden muutoksessa varmistetaan tasa-arvoinen eh, ja reilu siirtyminen taloudellisesti ja sosiaalisesti, joka ei jätä jälkeen yhtään aluetta, yhteisöä tai kansalaista. Luonnon monimuotoisuuden suojelu on yksi meidän prioriteeteistamme ympäristön suojelussa varsinkin kun ottaa huomioon, että 23 prosenttia maamme pinta-alasta on Natura 2000 suojelualueita. Me olemme tietoisia, kuinka ylivoimaisen tärkeä tämä ala on EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. COP14 biodiversiteettisopimuksen tulosten mukaisesti on tärkeää tulevaisuudessa aktiivisesti valmistelemme sitä, että COP15 hyväksytään 2020 Pekingissä ja että saavutettaisiin äh, kunnianhimoinen äh, jatko tulos biodiversiteetin strateginen suunnitelma 2011-2020 jälkeen niin, että olisi tällainen kattava kokonais suunnitelma vuoden 2020 jäljen. Siksi järjestämme Bukarestissa toukokuussa epävirallisen ympäristöministeri neuvoston yhteydessä keskustelun tästä aiheesta. Ja toivomme, että tämän keskustelun tuloksena meillä olisi tärkeä viesti, kun uusitaan EUn biodiversiteettistrategia vuoden 2020 jälkeen olemme haluaisin myös osoittaa arvostustani tai sanoa, että olemme huolestuneita, mitä tulee COP14. Toisaalta Romanialla on yksi suurimmista suurten petoeläinten populaatio joista, jos otetaan huomioon millainen merkitys tällä on Romanian ekosysteemissä, rinnakkaiselon tarve ja oikea petokannan hallinta on tärkeää, jotta voidaan taata jatkuvuus. Siksi järjestämme Bukarestissa 6.7. kesäkuuta konferenssin, jonka aiheena on petakannon, kannan hallinnointi, haasteet ja ratkaisut. Lisäksi tulemme järjestämään ministeritasolla mielipiteen vaihtoa liittyen eurooppalaisen talouden ohjausjakson viherryttämisen, eli toinen ympäristölainsäädännön täytäntöönpannon sykli. Lisäksi aiomme järjestää poliittisen keskustelun äh, koskien hormonaalisia haitta-aineita komission äh, antaman tiedonannon pohjalta. Tämä on keskustelu, joka huolestuttaa yhä enemmän tutkijoita sekä myös suurta yleisöä. Olemme sitä mieltä, että nykyisten tietojen pohjalta pitäisi ryhtyä kunnianhimoisiin toimiin ja harkita myös sääntelyä, jotta voitaisiin vähentää altistumista tällaisille kemikaaleilla. Aiomme myös kiinnittää huomiota Ähm, ympäristöön ja kestävään kehitykseen. Ympäristön tunnistaminen kasvun moottorina, vihreä kasvun moottorina, joka taas kannustaa kilpailukykyyn ja innovointiin ja luo myös työpaikkoja ja hyvinvointia asia, jota on vahvistettava. Romania puheenjohtajuuskaudella neuvostossa aiotaan tehdä kaikki mahdolliset, jotta, mahdollinen asiat, jotta voitaisiin toteuttaa yksi on neljäs ympäristökokous UNEA 4 Nairobissa, jonka aiheena on innovatiiviset ratkaisut ympäristön sekä kestävän tuotannon ja kulutuksen haasteisiin. Ja jotta sitten saataisiin aikaan konkreettisia tuloksia tässä koko kokouksissa, jotka vastaisivat eh, ympäristöhaasteisiin. Samalla, koska kestävän kehityksen agenda 2030 on meille tärkeä, aiomme järjestää 16. huhtikuuta 2019 Bukarestissa kansainvälisen konferenssin konferenssin Agenda 2030 kumppanuuksia kestävän kehityksen puolesta. Tuemme esimerkiksi globaalin ympäristösopimuksen valmistelutyötä. Kyse on kattavasta ja oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta, joka yhdistää erilaisia kansainvälisiä ympäristöaloitteita ja antaa niille enemmän johdonmukaisuutta ja voimaa. UNEA neljän lisäksi Romania varmistaa EUn kannan koordinoinnin ja unionin aktiivisen osallistumisen erilaisiin ympäristötapahtumiin, jotka järjestetään meidän kaudellamme. Kaikkein tärkeimmät niistä ovat kahdeksas Espoon sopimuksen välikokous MOP 8 Genevessä 5.7. helmikuuta. Osapuolten kolmikantakokous jäte- ja kemikaaliyleissopimuksessa, joka järjestetään Basel Rotterdamissa Tukholmassa Basel Rotterdam Tukholma Genevessä 29. huhtikuuta 10. toukokuuta. Seitsemäs hallitusten välinen biodiversiteetti- ja ekosysteemipalvelujen foorumin täysistunto Pariisissa 29. huhtikuuta-4. toukokuuta, 18. CITES-osapuolten kokous Sri Lankassa 23. toukokuuta 3. kesäkuuta ja kansainvälinen neuvottelu sessio liittyen ilmastonmuutokseen Bonnissa 17-27. kesäkuuta. Lopuksi haluaisin kiittää teitä kiinnostuksesta ja korostaa sitä, että olemme päättäväisiä siinä, että haluamme varmistaa, että puheenjohtajuuskautemme on menestys. Tämä on valtava vastuu, mutta myös haaste meille, koska tämä on, kuten aluksi mainitsin, ensimmäinen puheenjohtajuuskautemme. Tämä on rooli, jonka kannamme vastuullisena ja kypsinä. Tämä kuitenkin on normaali vaihe meidän EU-jäsenyydessämme. Luotamme teidän tukeenne siinä, että voimme saattaa hyvään lopputulokseen tämän puheenjohtajakauden ja odotamme suoraa vuoropuhelua kanssanne. On erittäin tärkeää, että pystymme suoraan ratkaisemaan kaikenlaiset kysymykset, jotka liittyvät eurooppalaiseen agendaan ja katsoa, miten näitä asioita voitaisiin edistää. Sitten haluaisin vielä mainita, että meidän työmme on jatkoa edellisten puheenjohtajakausien työlle ja haluamme todella toimia todellisena riippumattomana välittäjänä jäsenvaltioiden kesken läheisessä yhteistyössä teidän kanssanne, samoin kuin komission kanssa, jotta saadaan aikaan ratkaisuja ja voidaan viedä eteenpäin asiakokonaisuuksia, jotka ovat neuvottelun alaisia. Meidän mottomme on kohesio, eurooppalainen arvo. Se on vetoomus, että toimisimme kaikki tiiminä, että toimisimme yhdessä kansalaisten edun nimessä. Kiitoksia. Minäkin kiitän ministeriä. Sitten pyydän, että herra Denesh, vesistö- ja metsäministeri kertoo omat prioriteettinsa. Stimată doamnă Arvoisa puheenjohtaja, arvaisat parlamentin jäsenet. Romania Euroopan unionin eh, neuvoston puheenjohtaja valtiona aikoo eh, saada aikaan eh, toimia, jotta Euroopasta tulisi vahvempia, dynaamisempia ehdottaa edistää päätöksentekoa Brysselissä. Vesistöjen huolto on aihe, joka on meille, hoito on meille erittäin tärkeä ja neuvottelujen edistäminen kahden vesistöjä koskevan lainsäädäntöaloitteen osalta on yksi meidän prioriteeteistämme. Sanon tämän, koska juomavesidirektiivi on kaikkein tärkein väline, jotta voidaan valmistaa juomaveden laatu Euroopan unionissa. Tämä alkuperäinen aloite periaate hyväksettiin, tai direktiivi hyväksyttiin 20 vuotta sitten, mutta tässä ehdotuksessa halutaan parantaa jotakin tärkeitä aspekteja, jotka selvisivät REFIT-arviossa. Esimerkiksi laatuparametrien päivitys, riskilähtöisen lähestymistavan käyttöönotto valvonnassa. Harmonisointi, kun on kyse äh, materiaaleista, jotka ovat kosketuksissa juomaveteen, juomaveden e, saannin parantaminen ja kuluttajavalistus. Puheenjohtaja valtiot Bulgarian ja e, Itävalta ovat jo edistäneet näitä neuvotteluja. Romanian puheenjohtajavaltio tekee kovasti työtä tämän e, asian strategian parissa, jotta voisimme edistää sitä mahdollisimman paljon. Tammikuun alusta olemme järjestäneet kaksi työ, kolme työryhmäkokousta ja yritämme löytää tasapainoisia ratkaisuja sekä teknisiin että poliittisiin kysymyksiin. Aiomme jatkaa tätä nopeutettua työskentelytahtia. Aiomme tehdä läheistä yhteistyötä teidän kanssanne, jotta voisimme katsoa, olisiko mahdollista aloittaa neuvottelut. Pääprioriteettimme on se, että pääsemme kompromissitekstiin, joka on tasapainoinen, joka varmistaisi korkean hygienian ja ympäristön suojelun tasan ja joka ei aiheuttaisi ylimääräisiä kustannuksia kansalaisilla. Toisaalta veden puute koskettaa kolmasosaa Euroopan unionin alueesta koko vuoden ajan. Eikä tässä ole kyse pelkästään Etelä-Euroopasta. Tällä on sitten haitallisia vaikutuksia sekä ympäristöön että talouteen. Veden uudelleenkäyttö voisi olla olla vaihtoehto, jotta voitaisiin vähentää vesiresursseihin kohdistuvaa painetta, mutta sen on tapahduttava turvallisesti ja kannattavasti. Kiertotalouspaketin puitteissa kesäkuussa 2008 Euroopan komissio esitteli asetusehdotuksen, joka määrittelee vähimmäisvaatimukset vaatimukset veden uudelleenkäytölle kastelussa. Kuten tiedätte, tämän ehdotus perustuu yleisnäkemykseen, jotka liittyvät uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksen, jotta saataisiin aikaan käyttää koherenssia ja ennustettavuutta toimijoille, jotka haluavat investoida veden uudelleen käyttöön. Romania on ottanut tavoitteekseen näiden neuvottelujen edistämisen neuvostossa tässä yhteydessä. Tavoitteenamme on se, että saamme järjestettyä poliittisen keskustelun maaliskuun ympäristöneuvostossa ja että saadaan hyväksyttyä yleisnäkemys kesäkuun ympäristöneuvostossa. Lopuksi haluaisin vakuuttaa teille, että kun on kyse lainsäädäntöpuitteistosta äh, vesistönhoidon saralla ja myöskin kun ajatellaan Agenda 2030, niin meriympäristön osalta ympäristöministerineuvoston puitteissa aiomme järjestää äh, ministerikonferenssin vesistöjen hoidosta 21.–22. toukokuuta 2019 Bukarestin parlamentti rakennuksessa. Odotan mielenkiinnolla mahdollisia kysymyksiä teitä ja yritän vastata mahdollisimman kattavasti. Kiitoksia ministeri. Ja kuten perinteisesti pyydän ensin siksi koordinaattoreita tai heidän varahenkilöitä puhumaan kaksi minuuttia per puhuja. Sitten annan mahdollisuuden ministereille vastata kysymykseen. Sen jälkeen meillä on toinen puhuja kierros minuutti per puhuja. Aloitetaan päivä Liisellä. Ja, Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos varapääministerille ja ministerille pari asiaa. Ensinnäkin ilmastonsuojelu Euroopan komissio, kuten mainitsitte, on esitellyt ideoitaan tänä päivänä strategiasta 2015 tai 2050 ajalle ja henkilökohtaisesti ja puhun varmasti monen kollegan nimissä. Pidän erittäin tärkeänä, että komissio on esitellyt näitä ajatuksia vuonna 2050 ja pyytäisin meitä teette kaikkenne yhdessä tuskin kanssa, että neuvosto käsittelee tätä asiakirjaa, jos mahdollista sitten huippukokouksessa, jos oikeastaan neuvon tulevaisuutta Sibiussa laatii strategiaa pitkän aikavälin ilmaston muutoksen torjunnalle. Voisitteko kommentoida tätä suunnittelua? Tähän pitää valmistella teknisellä tasolla ennen kuin neuvosto tästä keskustelee. Sitten toinen asia. Ilman saasteet. Viime vuosina tässä on edistytty paljonkin. Jos ajatellaan typioksideja, pienhiukkasia. Vielä ei olla maalissa kuitenkaan. Nyt on kriittistä keskustelua siitä, josko oikeista arvoista on sovittu, raja-arvoista on sen niin kysytty, että josko te tieteellistä keskustelua olette seuranneet ja miten tähän reagoitte. Kiitos. Thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Dali. Grazzi ċer u grazzi l-żewġ eh, ministri li għadina u għek. Ehm, Tajam, kietas ministri ministereille. Olen oikein iloinen, että olette täällä keskustelua varten. Tarkastelemme prioriteettejanne ympäristön alueella. Ja nämä prioriteetit ovat puolueellemme tervetulleita. Koska puheenjohtajakautenne on aikana, jolloin päätetään Euroopan parlamentista puhutaan Brexitistä ja muusta myös. Mutta prioriteettien joukossa keskityn muutamaan niistä ja haluaisin lisätä tietoa siitä, miten aiotte saavuttaa ne tavoitteet, miten aiotte edistää niitä prioriteetteja jotka mainitsi. Että äh, ajatellaan uutta verkkojen Euroopan välinettä. Mainitsitte myös rahaston uusia polttoaineita varten, erityisesti sähköajoneuvoja varten. Voisitteko kertoa yksityiskohtia, miten tämä prioriteetti toteutuu? Mainitsitte myös, että tullaan käymään keskusteluja salkkuja koskevan strategisen kannan luomiseksi. Sanoit, että valmistelet askeleita siihen suuntaan, että Euroopasta tulisi johtava alue akkujen alueella. Ja lopuksi sanoisin, että sanotte, että keskitytte liikenteen muuttamiseen vähähiilisemmäksi ja erityisesti kysymys olisi puhtaita ajan direktiivistä hiilidioksidien päästöjen vähentämisestä se tiedämme, että tämä on neuvostolle ristiriitainen asia, koska jäsenmailla on kantoja eri suuntiin. Mutta miten Romania edistää tätä? Ja sitten vielä totesin, totesin, että olen iloinen, että neuvosto on hyväksynyt kompromissin kevyistä hyötyajoneuvoista ja että olette saaneet Savon aikaan kokouksessanne. Kiitos. Uh, no, Mr. Kiitos. Ja nyt herra de Meesmaa <clears throat> ehm, Beste ministers van harte. Kiitos. Arvoisat ministerit, tervetuloa valiokuntaan. Minä olin diversiteettiraportissa esittelijänä Euroopan parlamentissa. Näin ollen on selvä että luonnon monimuotoisuus ja luonto ovat minun prioriteetteeni. Olen varma, että tämä pätee Niin Sanoittekin kyllä näin. Olette todellinen luonnon monimuotoisen aarre Romaniassa Karpaatteilla. Teillä on näitä viimeisiä villialueita ja paljon kasvilajeja myös, mutta myös näitä petoeläimiä, kuten susia, veksiä, karhuja on teillä paljon, mutta muualla EU:ssa ja muualla maailmassa valitettavasti tilanne ei ole yhtä lupaavaa. YK on luonnonmuutosjohtaja tällä hetkellä rova Kristina Pascal on varoittanut ennen COP14 kokousta Egyptissä ja hän sanoi siis, että jos luonnon monimuotoisuuskriisi ei ratkea kahden vuoden kuluttua, niin no, tuhoamme koko ihmislajin. Ja edessä on globaali biodiversiteettikriisi siis, joka on minusta yhtä merkittävä kriisi kuin ilmastokriisi. Tässä on ollut usein useita mietintöjä. Living Planet Index WWFltä julkaistiin viime vuonna. Ja selkärankaisia on niin paljon kadonnut. Mä 40 vuotta, 40 vuodessa 60 prosenttia siis mulla on tässä kaventunut selkärankaisten kannalle, koska on ollut ylikalastusta maata aloittaa, ne kaikki uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. Ja tämä on siis ihmisen aiheuttamaan. Joten toistan, pitää investoida luontoon ja se monimuotoisuuteen. Sen pitää pysyä etusijalla, jos ajatellaan kestävyyttä. Sitten vielä muutama kysymys tähän liittyen. On tärkeää tukea jäsenvaltioita, kun ne siirtyvät kohti taloutta käyttää vähän hiiltä ja joka on kiertotaloutta. Eli siis LIFE-ohjelma, sanoitte tämän itsekin. LIFE-hankkeet ovat tärkeä vipuvaikutus, jotta voidaan palauttaa tasapaino luontoon. Tein saada lifein, näin ollen se on tärkeää ihmisille ja luonnolle. Haluatte edistyä, näin kuulin neuvotteluistakin ja haluaisin, että olisitte konkreettisempiakin. Mitä edistystä haluatte saavuttaa? Mikä teistä on merkittävä edistys Life-asioissa. Tuetteko Euroopan parlamenttia, joka vetoaa sen puolesta, että budjettia nostettaisiin Lifeissa? Toinen kysymys. Mikä on kantanne? Jotellaan euro, EU-varojen välistä koherenssia Lifein ja kohesiopolitiikan ja maatalouden välillä. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt Herr Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Suuret kiitokset kummallekin ministerille sitä, että saavat tänne parlamentin trooppisen ekosysteemin. On ilo kuulla teitä. Me, minulla on kaksi aihetta. Ensinnäkin 2050 pitkän aikavälin ilmastostrategia se on ratkaiseva asia. Paitsi ympäristölle, myös taloudelle. Jos tarkastelette komission vaikutusarvion lukuja, näette, että voisimme vähentää 2,3 triljoonalla eurolla, triljoonalla eurolla polttoaineen tuontikustannuksia. Triljoonat on niin iso luku, että niitä on vaikea ymmärtää. Olemme nähneet, että monet kansalliset keskuspankit, myös EKP, varoittavat ympäristöriskeistä, ilmastoriskeistä. Ne haluavat luoda selkeämmän ympäristön sekä yritykselle että kansalaisille. Siksi me tarvitsemme vahvan kannan neuvostolta 2050 strategiaan. Mutta meidän täytyy myös muuttaa 2030 tavoitteitamme. Joten kysymykseni on, mitä tehdään Sibion toukokuun huippukokouksessa saadaksi ne tuloksia aikaan. Sehän on neuvostolle tärkeä kokous. Ja sitten toinen kysymys on biodiversiteetti. Ja näyttäisi tästä, mitä kollega Mesmaker sanoi. Painottaisin vain 9. lokakuuta neuvoston päätelmiä. Neuvosto sanoi, että sinne vertaan siihen, että komissio ja jäsenvaltiot lisäisivät toimia ja kaikin keinoin äh, taistellakseen biodiversiteetin vähentymiseen äh, aiheuttajia vastaan ja jotta laadittaisiin kansallisia toimintaohjelmia. Ja noudatetaan Euroopan biodiversiteettistrategiaa vuoteen 2020 mutta teidän puheenjohtajakaudella meillä on viimeisiä mahdollisuuksia kiihdyttää. Niin, että me saisimme aitoa tuloksia biodiversiteetin strategian aikana äh, avuksi. Eli täytyisi tehdä paljon enemmän kuin tähän mennessä on tehty. Täytyisi siis luoda yhteys muille budjetin alueille. Täytyisi myös painottaa maatalouspolitiikkaa mukaan lukien uutta maatalouspolitiikkaa. Ehkä mä voisin kertoa, mitä lähikuukausi näyttää tehdä 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja lopuksi herra Eichhout. Thank you, Madam Chair. And... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministerit alustuksistanne. Ensinnäkin minusta oli hieno viikolla olla ensimmäisissä trilogeissa Romanian kanssa. ensimmäistä kolme neuvottelut CO2 ja ratkaista vasta ensimmäistä kolme neuvottelut Romanian puheenjohtajavaltiona, joten hieno oli tuo alku ja odotan innolla sopimukseen pääsystä kanssanne, jos se tarkoittaa sitä, että neuvoston kannan pitää huomattavasti tässä muuttua, mutta luotan Romaniaan, että työstä tätä neuvostossa. No muutama aihe, jotka kollegatkin täällä mainitsivat jo. Ensinnäkin ilmasto, pitkän aikavälin strategia, ei pelkästään sivun huippukokous 9. toukokuuta olette tärkeä, vaan myös mitä Eurooppa tulee ehdottamaan, kun mennään New Yorkin syyskuussa – Tiedämme, että YK pääsihteeri odottaa jotakin eri valtioiden hallitusten päämieltä, että maan pitää tehdä enemmän, jotta voidaan panna täytäntöön nämä säännöt. Tiedämme, että Eurooppa ei tee myöskään riittävästi, joten mitä Romanian puheenjohtajavaltiona tulee tekemään, jotta Eurooppa ei ole tyhjin käsin, kun mennään New York pankkiin, sillä tietysti olisi melko kivuliasta ja se ei ole riittävän. muista. toinen kysymys teille, arvon herra, puhuitte jumanvesidirektiivistä tärkeä asia totta kai. Huomaan, että puheenjohtajavaltio Romania ottaa asian vakavasti, mutta mitä että, te, että varmistatte, että neuvoston kanta lähenne EPn kantaa, koska tässä on melkoinen kuilu. Joten totta kai kirjassa läpi, mutta jos sitten ollaan kaukana parlamentin kannasta, niin saattaa olla hankala päästä sopimukseen, joten olisi kuulla strategian, että tästä kaksi muuta seikkaa. Ja tämä liittyy johdonmukaisuuteen, jota odotan Romelta puheenjohtajavaltiona aiheista, jotka liittyvät ympäristön osittain, mutta jotka eivät välttämättä sinänsä ole ympäristöministön alaisia, eli kestävä rahoitus. No, tämä ei ole vain talouskysymys, se on myös ympäristökysymys, ja miten ne varmistaa, että me voimme määritellä se, mikä on kestävää, vaan myös, että määritelmisen, mikä ei ole kestävää rahoituskysymys kysymyksissä. Ja lopuksi sitten ymp Tiedämme, että ympäristöministeri tulee tänne huomenna ja voimme keskustella ymp silloin, mutta kuitenkin YMP-uudistuksen pitäisi olla myös ympäristöpolitiikan ytimessä. Miten aiotte varmistaa, että ympäristöministeri ja ympäristöneuvosto ovat täysin mukana YMP-uudistuskeskustelussakin? Kiitos. Thank you very much, Mr. Eichhout. That con- Kiitoksia, herra Eichhout. tässä on vedetty loppuun ensimmäinen puhelista. Ja nyt rouva ministeri, voitte vastata. Se vastataan. Voit voitte vastata näihin kysymyksiin, jotka teille osoitettiin. Ja sitten mistä Venesö voi vastata hänelle osoitettuihin kysymyksiin. Haluaisin kiittää teitä kysymyksistä, jotka minulle esititte. Ja haluan sanoa, että kaikki kysymykset olivat erittäin mielenkiintoisia myös Romanian puheenjohtajuuskauden näkökulmasta ja kuten aluksi lupasin, kaikki ne prioriteetit, joita meillä on, aiomme työstää niitä hyvin intensiivisesti niin, että kaikki ne neuvottelut voivat edetä ja suuri enemmistö niistä voidaan myös saattaa päätökseen. Arvoisa parlamentin jäsen Lise, teillä on sama huolenaihe kuin meille, nimittäin Euroopan unioni strategia pitkän aikavälin ilmastonmuutosstrategia. Tämä on ongelma, joka huolestuttaa meitä ja minun on sanottava teillä, että Romanian puheenjohtajakausi aikoo antaa paljon tilaa sekä poli poliittisille tai teknisille eh, keskusteluille. Meidän on tämä tehtävä ei vain ympäristöministerineuvostossa, vaan myös maatalousministerineuvostossa, kilpailukykyministerineuvostossa, energiaministerineuvostossa ja liikenneministerineuvostossa. Ja ei ole, tämä ei tule mikään ongelma, koska yritämme myös miettiä, voitaisiinko näitä keskusteluja laajentaa myös ECOFINiin ja työllisyysministerineuvostoon. Ja mm, puhuitte aivan oikein tästä toukokuun Sibiun huippukokouksesta. Se varmasti kiinnittää huomion ei pelkästään jäsenvaltioiden huomion, vaan koko maailman huomion. Ja siksi me kovasti toivoisimme, että Sibiun huippukokous olisi vain yksi tärkeä askel siinä, että hyväksytään Euroopan unionin pitkän aikavälin ilmastonmuutosta Kun puhumme ilmastonmuutoksesta, olette varmaan samaa mieltä kanssani äh, äh, edustaja Liitse, ettekä vain te, että kyse on äh, elämän ylläpitäisestä tällä planeetalla. Ja kysymys, jonka esititte minulle suoraan liittyen ilman laatuun, haluaisin sanoa, että tämä on osa eh, niitä ympäristöongelmia, joihin meidän on puututtu huolestuttava ja kun sanon me, niin en tarkoita pelkästään meitä. Unionin neuvosto puheenjohtaja Valvitiota, vaan myöskin Euroopan parlamentti. Olen iloinen siitä, että olette kiinnostunut tästä ja tietenkin myös komissio. Ja samanaikaisesti ajattelen, että ei pelkästään jäsenvaltioiden, vaan kaikki on myös laajennettava maailmanlaajuiselle tasolle. Komissiossa tällä hetkellä arvioidaan näitä raja-arvoja, jotka löytyvät direktiivistä ja odotamme komission ehdotusta, koska olemme samalla tietoisia siitä, että väestön hyvinvointi riippuu tästä ilmanlaadusta, ei pelkästään jäsenvaltioissa, vaan myös koko maailmalla. Rova Dalli, teidän kysymyksenne ovat erittäin tärkeitä, ja kun puhumme hiilineutraaliudesta, puhtaista ajoneuvasta, meidän olisi ehdotettava hankkeita, jotka voidaan toteuttaa ihan pienistä, pieneltä tasolta suurelle tasolla, ihan paikallistasolla kaikissa jäsenvaltioissa, jopa näihin toimielimiin asti, joissa me nyt olemme tänään. Ehdotus puhtaista ajoneuvoista on, tämä direktiiviehdotus on prioriteetti Romanian puheenjohtajuuskaudelle. Jos ajatellaan puhdasta, niin ajatellaan ehkä jotain siistiä, mutta kyse on siis, että vähennetään hiilidioksidi- ja saastepäästöjä jäsenvaltioissa keskustelut ovat käynnistyneet ja edistystä on tapahtunut samanaikaisesti. Puheenjohtaja valtiona haluamme hyödyntää kaiken tämän edistyksen niin, että voimme jatkaa tätä toimintaa. Haluamme mahdollisimman pian päästä yhteisymmärrykseen jäsenvaltioiden kesken. Olemme kiinnostuneita siitä, että voisimme sitten aloittaa neuvottelut neuvottelut myös Euroopan parlamentin kanssa. Teillä on siis täysi tukemme, kuten puheessanikin sanoin. Me olemme tasapainoinen puheenjohtajakausi. Me olemme avoin puheenjohtajakausi. Me haluamme yhdessä ratkaista joitakin ongelmia, asiakokonaisuuksia, jotka eivät kosketa pelkästään Romania puheenjohtaja valtiona, vaan ne koskettavat meitä kaikkia. Sitten vielä eräs erittäin tärkeä asia, ja olen iloinen, että edustaja Demesmaker nosti tämän asian esiin, nimittäin biodiversiteetti. Mm, luonnon monimuotoisuus on asia, josta eivät pelkästään romanialaiset ole ylpeitä. Kuitenkin eh, sen pitäisi olla ylpeyden aihe meille kaikille ihan sama, mistä tulemme. Ja eh, siksi se lainsäädäntöpuitteisto, jonka luemme, täytyy olla sellainen, että se suojelee lajeja. Oli kyse sitten kasvilajista lajeista, eh, eläinlajeista. tai eh, erityisesti suojelluista lajeista. Eh, mainitsitte esimerkiksi suuret petoeläimet, eli karhu ja susi ja karhu- ja susilajit. Kun esittelin meidän prioriteettimme, niin tämä on meille huolenaihe ja siksi aiomme järjestää keskustelun suurista petoeläimistä Bukarestin ministerineuvoston yhteydessä, mutta yhdistitte tämän myös LIFE-asetukseen. Se oli hyvä yhteys. LIFE on erittäin tärkeä. Olemme siitä hyvin riippuvaisia. Se kuitenkin osoittaa, mitä tarkoittaa aloittavat neuvottelut monivuotista rahoituspuitteista. Siitä olemme riippuvaisia, koska LIFE on ainoa mahdollisuus meille kehittää suuria ympäristön suojeluhankkeita. Ja meidän on joka kerta otettava huomioon, että LIFEia silmällä pitäen on tärkeää, että neuvottelut etenevät mahdollisimman pian, että saadaan päätökseen, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat hyötyä näistä määrärahoista. Kyse ei ole mistään pienistä hankkeista, vaan todella suurista hankkeista. Samanaikaisesti olen erittäin iloinen siitä, että Herra eh, Liitsin lisäksi myös edustaja Gerbrandi eh, nosti esiin eh, pitkän aikavälin ilmastonmuutosstrategian. Ja kuten jo herra Liitsillekin sanoin, tämä on tärkeä kysymys Romanian puheenjohtaja valtiolle, ei pelkästään meidän kaudellemme. Sanoin jo aikaisemmin, että toivoisimme kovasti, että Sibiun huippukokous olisi ensimmäinen askel, jotta strategian hyväksyntäprosessi olisi sellainen, että saisimme sen päätökseen. Toiseksi puhuisin tavoitteista. Vuoden 2030 tavoitteen uudistaminen riippuu hyvin paljon jäsenvaltioista. Meidän on pidettävä mielessä. Romania yrittää varmistaa sen, että pystymme nopeuttamaan ja ohjaamaan keskusteluja niin, että yksikään jäsenvaltio ei tule unohdetuksi. Ja että voimme viedä nämä keskustelut jäsenvaltioiden sisälle niin, että voimme saada mahdollisimman hyvän tuloksen. voitte luottaa Romanian puheenjohtajakauteen. Aiomme toimia vakavasti otet, ottaen ja viedä asioita siihen suuntaan, mihin te toivitte. Sitten vuoden 2020 jälkeinen biodiversiteettistrategia. Puhuin tästä jo aikaisemmin. Sanoin, että Luonnon monivuotoisuus on erittäin tärkeää myöskin tuleville sukupolville. Ja se tapa, jolla me osaamme suojella kasvi- ja eläinlajeja ja ihan sama, mistä me tulemme, on voitto elämälle täällä. Ja siksi on tärkeää että meillä on tämä biodiversiteetti strategia myös vuoden 2020 jälkeen. Mainitsin sen alkupuheenvuorossanikin. Meidän täytyy keskustella tässä. Se on uudistettava tietyssä vaiheessa. Sitten edustaja Eichhaut Haluaisin sanoa, että teillä on huolenaihe, joka on myös minulle tärkeä, nimittäin uudet raskaat ajaneuvot samanaikaisesti viittasitte ilmastonmuutokseen pitkän aikavälin strategiaan ja olette varmasti samaa mieltä kanssani, että yhdessä meidän on ponnisteltava, jotta pystyisimme löytämään sen asian, joka yhdistää meitä ja että pääsemme sellaiseen vaiheeseen, että voimme hyväksyä tämän, nämä ehdotukset. Sitten standardit, jotka liittyvät uusiin raskaisiin ajoneuvoihin. Tämä ehdotus on tällainen puuttuva palanen hiilidioksidipäästöjen sääntelyasetuksista maantieliikenteessä. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voidaan vähentää päästöjä koska päästöt ovat tällä alalla no- nousemassa tällä hetkellä. Ja edistystä on tapahtunut näissä neuvotteluissa ja meidän kaudellamme äh, haluaisimme saattaa päätökseen nämä niin todella toivomme sitä, että saamme nämä neuvottelut päätökseen ennen kuin parlamentin kausi päättyy. Kiitoksia oikein paljon. Ja voitte uskoa, että työskentelemme vakavasti ottaen ja haluamme todella todella viedä eteenpäin kaikkea sitä, mitä muutkin puheenjohtajakaudet ovat vieteen, vieneet eteenpäin. Kerroin teille aluksi prioriteettimme ja meillä on myös muitakin aiheita, joista voimme keskustella äh, ympäristöministerin epävirallisessa kokouksessa Bukarestissa. Ja sitten Kiitoksia ja sitten lopuksi vielä ministeri Denes. Kiitos. Kysymys, joka tuli edustaja Aikhautilta juomavedestä. Haluaisin korostaa sitä, että tämä kysymys on erittäin tärkeä ja siihen tarvitaan laaja vastaus. Meidän tavoitteenamme on päästä aikaan, saada aikaan tasapainoinen kompromissiteksti, joka ottaa huomioon ihmisten terveyden suojelun sekä laatuparametrien ähm, vaatimukset ja myöskin pääsy äh, juomaveden pariin sekä äh, kansalaisten valistaminen. Ja <clears throat> tämä neuvotteluprosessi, jota käymme, nämä keskustelut tulevat ottamaan huomioon tietenkin myös Euroopan parlamentin näkemykset. Kiitoksia. Mulțumesc eu. Uh, okay, now we are going to the... Ok. Seuraava kierros minuutti per puhuja. Merci beaucoup. Euh. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää kahta ministeriä ja palata tietoon, jonka kerroitte. Mutta tämä ennen yksityiskohtia, tämä koskee näitä hormonihäiritsijöitä jotka ovat tässä ympäristön ja terveyskysymysten välissä. Parlamentti hyväksyy robustia kriteerejä, joilla nämä harmonihäiritsijät tunnistetaan. Todetaan näiden yhteydessä. Nyt tärkeää on määritellä nämä hormonihäiritsijät muilla alueilla. Komissiolla on strategia, joka on askel oikeaan suuntaan, mutta tästä puuttuu konkreettisia askelia, joita voitaisiin heti soveltaa, jolla voisimme vähentää kansalaisten altistumista näille vaarallisille aineille. Haluaisinkin tietää, mitä Romanian puheenjohtajakausi aikoo tehdä, jotta etenisimme no- nopeammin ja pitemmälle. Ilmaston suhteen halusin puhua teille verotuksesta, jossa puhutaan ympäristö tässä siirtymästä ilmastostrategian siirtymästä. Ja haluaisimmekin kuulla lisää myös tästä ja teidän ehdotuksistanne. Madame Grosset, now Mr. Brennan. Mr. Brennan. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pari kysymystä yksi kummallekin ministerille. Ensimmäinen ympäristöministerille. Olette poliitikko minä myös. Olemme kaikki poliitikkoja täällä valiokunnassa. Tiedämme, että prioriteetteja voi olla vain tietty määrä. Ei voi olla kolme painopistealuetta, koska näin on ne eivät tosi painopistealueita. Siellä on neljä painopistealuetta ja yksikään niistä ei ole ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos on lähetymisen Euroopan alle, joten olen huolissani, että ilmastonmuutos ei ole tosiasiassa teille painopistolla. Voisitteko vakuuttaa minulle, että se kuitenkin on? Ja toinen kysymys menee vesistö- ja metsäministerille. Metsätalous on alue, joka vaikuttaa melko kapealta ja rajalliselta. Ehkäpä se on osa pikemminkin maataloutta, mutta itse kun se tarkastelee, se on laajempikin johtuen ilmastonmuutoksen takia pääasiassa metsät noin 10 prosenttia EU-päästöistä. Jos metsien alaa kasvatettaisiin, niin sitten tässä se, miten se tehdään puun kanssa, kun sitä on tuotettu. Jos se poltetaan biomassa, niin se on poissa. Siinä ei hiiltä, hiiltä varastoidu ollenkaan, niin se on huoli, jos halutaan biomassaa käyttää enemmän tulevina vuosina EU-ssa. Kuitenkin jos käytetään puuta rakentamisessa ja korvataan betonia, mikä on ongelma globaalisti ilmastonmuutoksen luoina, niin sitten sitä vaihdetaan ja käytetään se siihen puuta, joka varastoi hiiltä ja sitten voidaan puuttua ilmastonmuutoksen merkittävästi tämän kulubiotalouden alan ja puu on tärkeä osa sitä, ja sitä halutaan kasvattaa EU-tasolla sen osuutta. Joten voisitteko vaikuttaa että näette metsäalaan mahdollisuudet paljon suuremmaksi kuin mitä ne ensinnäkin sen näkemältä, että niillä on tärkeä rooli, kun torjutaan ilmastonmuutosta. Kiitos. Thank you. Now, Mr. Häusling. Ja, äh, Millä olisi kysymys, koska valtiot tietysti ovat aina spottivaloissa ulkopuolellakin, että tunnitaudullakin tämän mietinnön Euronaturilta, Out of Control, ja siinä raportoidaan, että teillä on kansanpuistoja ja metsiä, joihin liittyy voimakkaasti laittomat tuomiset, mutta myös jopa valtion hyväksymät sellaiset toimet, ja EUllahan on tehtävä suojella näitä aarteitamme. Miten sitten on teidän äh, luottamuksen laita, jos omassa maassa näin massiivisesti tapahtuu näitä rikkomuksia? No tässä on puhuttu Bolsonarosta Brasiliassa. Mutta jos käsittämme metsiä tällä tapaa, niin meidän uskottavuutemme kyllä kärsii tämän kysymykseni ja tässä on kyse 200 000 hehtaarista soveltua metsää. Tämä koskettaa joten lyhyt kysymys vain tästä. No, neuvosto hän on antanut ehdotuksensa eurooppalaisen maatalouspolitiikalle. Ja minusta tässä on liian vähän huomioitu näiden varojen yhdistämistä. Mitä mieltä te olette? Pitääkö mennä kohti lisäkestävyyttä vai onko teistä niin ehdotus tällaisenaan hyväksyttävä? Okei. Okay. Uh... Selvä. Ja Dorfman. Ja Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Tänne meillä puheaikaa rouva ministeri puhuitte monimuotoisuudesta ja näistä suurista pedoista. Ilvekset, karhut, sudet. No, tulette maasta, jossa on paljon näitä petoja. Aihetta voidaan katsoa myös biodiversiteetin lähtökulmasta ja käsitellä eri tavoin. Tulen Italiasta. Meillä on 2000 suutta. En usko, että tämä liittyy kovinkaan biodiversiteetin kanssa. Monilla aloilla ei ole enää mahdollista kasvattaa lampaita ja näin ollen. Monet alat hylkäytyvät, koska sudet ovat syöneet nämä lampaat pois. ne olen miettinyt, että miten tämä tänään liittyy biodiversiteettiin. Joten uskon kyllä, että näiden eläinten kohdalla pitäisi tohti hallintatoimia toimia, hoitotoimia, miten tällainen järkevä yhteiselo onnistuu suurten, saalist, suurten petojen ja maatalouden puolella saman aikaan. Ei tähän liity pelkkä suojelutoimet, vaan pitää myös tehdä populaatiotoimia. No, komissiota aina sanotaan, että jäsenvaltiolla olisi tarpeeksi joustoa tässä. No, komissio on antanut tässä ohjeistus asiakirjoitukset rajoittavat tuota joustoa. Miten te suhtaudutte tähän? Haluatteko kaudellanne myös toimia tällä lailla vai uskotteko, että nykytilanne on ok? Okay, thank you very much. Uh, Madame Serbo. Serbo. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa pääministeri tervetulleeksi Brysseliin ja toivottaa menestystä tulevalle kuudelle kuukaudelle. Minulla on kysymys ministeri Gavri Leskulle. Viime viik- vuonna olin Euroopan parlamentin esittelijä seitsemännessä ympäristön puiteohjelmassa. Meillä oli useita ongelmia ympäristölainsäädännön täytännönpanossa ja on nostettu esiin ongelmia, mitkä aiheuttavat lainsäädännön täytännönpanon puutteita. Syinä mainittiin esimerkiksi johdonmukaisuuden puute muiden eu toimien kanssa tai joidenkin EU-rahoittamien hankkeiden tehottomuus. Romanian puheenjohtajakaudella aiotteko keskustella seitsemännestä ympäristön puiteohjelmasta ja miten aiotte ratkaista nämä kysymykset? Kiitoksia. No, Mr. Florence. Herra Florence. Frau Ratspräsidentin, ministerit nyt on ähm, olette 60. puheenjohtajan minun aikana ja myös viimeinen 30 vuoden aikana olen helkkarin paljon näitä esityksiä kuullut. Ja monilta edeltä olen kysynyt, miten on täytäntöpanoa lait tai oikeudessa, kun se on mukana täysimääräisestikin jopa. ei tarvitse mennä Romaniaan, voidaan jäädä saksalainen, saksalainen lähestymistapanne vesiasioissa on melko looginen, mutta jos katsotaan veden puitedirektiivien, niin se oli 25 vuotta vanhasta ei ole pantu täytäntöön näin ollen Haluan varoittaa teitä, että tässä on valtavasti ansakuoppia. Monet yrittävät olla panematta täytäntöön näitä asioita neuvostossa, joten lykkyä tykö vain toivottaisin. Olkaapa varovaisia, ehkäpä jopa on niin, että tietyissä kohtaa ollaan tehty liikaa. Sitä ei pidä poissuljettuna. Tai sitten jäsenvaltiot eivät panta täytäntöön. Jos katsotaan kaikki direktiivejä viime vuosilta, miten ne on pantu täytäntöön, niin no, sitten teille enää maistu huomenna aamien, joten Katsokaapa tätä tarkkaan. Thank you very much. Uh, Mr. Zani. Zani. Uh, köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Kiitoksia puheenvuorosta. Rouva puheenjohtaja. Rouva ministeri, puhuitte suurpedoista. mutta puhujat ovat ni- niihin viitanneet. Olen unkarilainen parlamentin jäsen ja edustan naapurimaata. Ja tässä asemassa haluaisin kiittää teitä, kiittää teitä kärsivällisyydestä ja siitä, että olette erittäin harkitsevasti lähestyneet tätä kysymystä ja myös vain ne viranomaiset. Tämä on haastavaa, ymmärrän, ja on oikein hyvä järjestää tästä aiheesta konferenssin. Kysymykseni onkin, onko teillä suunnitelmia? Jos on, älykästä teknologiaa käytettävissä. Voitaisiinko sitä hyödyntää tilanteen hallitsemiseksi? Mr. Brennan. Herra Brennan, olette toisen kerran listalla. Onko teille joku lisäkysymys? chair, but I'll haukotteleva, mutta jätetään väliin. Uh, Tässä toinen puhujakierros siis. Herra ministeri, puheenvuoron. Aloitan teistä ja sitten on jopa jotakin, on joitakin kysymyksiä, joihin sitten herra ministeri voi vastata tota, Mutta alkaa, aloittakaa te. Rova että todellakin hormonillisten haitta-aineiden ongelma on asia, jonka pitäisi aiheuttaa huolta meillä kaikilla, koska jos ajattelemme kemiallisia aineita ja sitä, että niitä ei hallinnoida oikealla tavalla, niin se vaikuttaa varmasti meidän terveyteemme. Ja siksi olen ehdottanut keskustelua maaliskuun ympäristöneuvostossa hormonaalisesta haitta-aineesta, vaikka asia onkin hoidettava yhdessä terveysministerien kanssa. Mutta ne asiat, joita tutkijat ovat ilmoittaneet meille ja kansalaisetkin ovat ryhtyneet ilmoittamaan meille, meidän pitää ottaa se huomioon huomioon. Lisäksi meidän pitää ottaa huomioon komission viimeinen tiedonanto. Ja siksi olen päättänyt järjestää tämän keskustelun. Ja uskon ja olen vakuuttunut siitä, että Romanian puheenjohtajakaudella tämä keskustelu tulee jättämään jälkeensä myös joitakin hyödyllisiä johtopäätöksiä. Sitten vai mainitsitte myös verotuksen. kaikki puhumme ilmastuksesta. Ja siksi viittasin siihen, mitä myös herra Litz sanoi, kun puhuimme ilmastonmuutostrategiasta, jota että toivoisimme kovasti, ettei keskustella pelkästään kilpailukyky neuvostossa, ympäristöneuvostossa ja maatalousneuvostossa tästä, vaan että myös vaikutukset näkyisivät ECOFINissa, että keskusteluja käytäisiin mahdollisimman monet yhteydessä niin, että voisimme todella löytää sopivan kokoisuuden, kokonaisuuden. Sitten edustaja Brennan, voin vakuuttaa teille, että kun laitoin ilmastonmuutoksen prioriteettilistalla, se ei ole mitenkään sattumalta siellä. Mä puhuin äsken hormonaalista haitta-aineista, mutta ilmastonmuutoksen vaikutukset menevät myös tähän suuntaan. Voitte olla luottavainen sen suhteen, että Romania haluaa, että mennään Pariisin sopimuksen suuntaan ja että täytäntöönpano toimet ovat onnistuneita. Sitten tämä ongelma, jonka herra Dorfen nosti esiin, suurpedot – ja myös edustaja Zanni puhui suurpedoista ja siitä, onko jonkinlaisia teknologiaa, jota voitaisiin hyödyntää, että voitaisiin suojella tiettyjä lajeja että pitäisi katsoa konkreettisesti, mitä voidaan tehdä, niin siksi ei olekaan mitenkään sattuma, että olen ympäristöneuvoston kokoukseen ottanut mukaan myös tämän keskustelun suurpedoista. Me haluamme keskustella konkreettista kysymyksistä, asioista, jotka nousevat esiin kaikissa jäsenvaltioissa, ja meidän pitää katsoa, että mitä voimme muuttaa, Millaisiin toimiin meidän on ryhdyttävä, jotta tämä näiden lajien siirtyminen maasta toiseen, te tiedätte oikein hyvin, että tätä tapahtuu ja tämäkin osittain johtuu ilmastonmuutoksesta. Ja voin vakuuttaa teille, edustaja Brennan, että teemme kyllä työmme. Sitten kun Bukarestissa järjestetään ympäristöneuvosto, toivon, että tämä keskustelu suurpedoista tulee olemaan kiinnostava ja että saamme aikaan hyviä johtopäätöksiä, jotka ovat odotustemme mukaisia. Sitten edustaja Sörbu puhui seitsemännestä ympäristön puiteohjelmasta ja kysyi, mitä aiomme tehdä. Todellakin seitsemännes ympäristön puiteohjelma ja sen arviointi on asia, jota pitäisi käsitellä komissiossa kautemme lopuksi. Ja riippuen siitä, milloin tämä raportti meille esitellään. Voin sitten kertoa teille, mitä teemme. Me toivomme, että neuvottelut jatkuisivat. Tämä on erittäin tärkeä aihe ja se on läheisessä yhteis, liittyy läheisesti kaikkiin muihinkin ympäristökysymyksiin, koska ympäristö vaikuttaa terveyteen, mutta se vaikuttaa myös talouteen, energiaan, maatalouteen ja moneen muuhun asiaan. Kiitoksia. No niin, Ministeri Denes. Kiitoksia. Edustaja Brennan. Kysymys joka liittyi metsäalan merkitykseen hiilidioksidin nieluna ja sen roolin ilmastonmuutoksessa. Haluan vakuuttaa teille, että olemme tietoisia metsien merkityksestä ilmastovaikutusten lieventämisessä. Ja voitte olla varmoja siitä, että edistämme hyvää metsiä hallintoa, jotta voidaan vähentää päästöjä, jotka lisäävät eh, ilmastonmuutosta. Edustaja Hoisling. Eh, tilanteet, jotka on esitelty joukkotiedotusvälineissä liittyen laittomuuksiin julkisuudessa sanotaan, että kyse on laittomista hakkuista, ovat vain pisteittäisiä. Ne eivät ole mikään, tämä on yleisempi ilmiö erityisemmin yksityisissä metsissä tai metsissä, jossa ei ole metsänhoitajaa Meillä kansallisesti on kansallinen ohjelma laittomia hakkuita vastaan ja myöskin valvontaa. Meillä on metsänhoitajia sekä santarmit ja poliisi, jotka tarkastavat säännöllisesti metsiä, samoin kaupallisesti myytävää puuta. Edustaja Florence. Kiitän teitä teidän kysymyksestänne. Vesipuitedirektiivi on kaikkein tärkein vesiin liittyvä direktiivi ja tavoite on kunnianhimoinen, aiomme valvoa sen täytäntöönpanoa. Vaikka vaikka määräaika tälle tavoitteelle oli hyvin lyhyt, emme halua alentaa tasoa tai tämän tavoitteen kunnianhimon tasoa. Uskon kuitenkin, että me tarvitsemme enemmän aikaa. Kiitoksia. Minäkin kiitän varapääministeriä ja ministeriä siitä, että olivat täällä, että pitivät puheenvuoron, vastasivat kysymyksiin ja ympäristövaliokunnan nimissä haluaisin toivottaa teille menestystä puheenjohtajakaudellanne ja varmasti tulemme tapaamaan näiden tapahtumien puitteissa, joita olette suunnitellut ja joihin me osallistumme. Kiitoksia kollegat. Tähän päättyi tämä kohta esityslistasta. Ihan muutama minuutti vain, jotta ministerit voivat lähteä salista ja sitten voimme jatkaa kokoustamme. An extraordinary meeting will take place. Ylimääräinen kokous pidetään Strasbourgissa. On 14th uh, of February. 11. helmikuuta kello 8.30-10.30 aamulla äänestämme lausunnossa koskee yön pestäksiä suunnitelmaa, ehdotuksia. Keskustelun luonnos lähetetään myöhemmin. Then, secondly, following the adoption of... Toiseksi Best mietin hyväksyttyä Kristian Malmbrus ja Noora Haankamper on nyt sitten takaisin en sihteeristöön, siis kun Pestissä työ on päättynyt, tervetuloa takaisin tapauksessa olette paikalla. Tänään on 20 tulkkauskieltä ja Kuten tavanomaisista kokousasiakirjat ovat saatavilla sähköisesti ja kokous lähetetään suorana verkkoon. Teille on jaettu pöytäkirjat aikaisemmista kokouksista, jotka pidettiin No siis kuusi kokousta tässä on pidetty, jos ei kukaan vastusta kokouksen loppuun mennessä, niin pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten meneillään olevat toimielinten väliset neuvottelut. No tässä oli tuo pysyvien yleisötyöllisten uudelleenlaadittu versio. Toiset neuvottelut pidettiin 18. joulukuuta parlamentin neuvoston ja komission huoli, huolimatta poliittisen sopuun ei päästy. Kompromissiin ei päästy pääsevästä poliittisista kohdista, jotka liittyivät näihin ö, raja-arvoihin liitteissä 4 ja 5 ja sitä, miten ne voitaisiin muokata. Komission ehdotusta ei muutettu parlamentin kautta ja siinä puhuttiin pitoisuusrajoista, joista sovittaisiin liitteissä 4 ja 5 ja säädöksistä niiden muokkaamista varten, kun taas neuvoston mandaatin myötä poistettaisiin nämä piittoisuudet liitteistä ja ne hyväksyttäisiin täytäpanossäädöksen myötä. Kolmannet kolmikantaneuvottelut pidetään tammikuussa todennäköisesti, mutta vielä ei ole päivämäärää. Sitten hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille. Ensimmäiset kolme neuvottelut pidettiin 8. tammikuuta. Ensimmäiset keskustelut käytiin. Tarkoituksena oli, että lainsäädännön käyttäjät sopisivat mahdollisimman pitkälti näistä aiheista ennen kuin lähdetään tekniselle tasolle, joten katsotaan mitä asiantuntijakokouksessa sovitaan. Ja sitten toiset trilogit pidetään huomenna toinen päivä tammikuuta. Sitten ympäristön toimii ohjelmaan, niin LIFEin perustaminen. Ensimmäiset trilogit pidettiin 9. tammikuuta Life esitimme kantamme. Ensimmäistä keskustelua käytiin vain seikoista. Keskustelu tuosta, että parlamenttien neuvosto olivat pitkälti samoilla linjoilla useissa kohtaa, paitsi näissä hankkeissa budjettikysymyksissä yhteisrahoitusasteissa, maantieteellisessä tasapainossa ja säännöksiä, jotka liittyvät siitä panan täytäntöön työohjelma delegoidutaan täytäntöön säädöksen kautta. Nämä ovat parlamentin neuvosto sopivat siitä, että delegoidaan kaikki kysymykset tekniselle tasolle. Ja Keskustelua jatkettaneen 7. helmikuuta EUn riskien arviointi elintarvikeketjussa avoimuus ja kestävyys pidettiin maanantaina. Kolmenta neuvottelun aikana toimielinten kannat esiteltiin useita kysymyksiä lähetettiin tekniseen asiantuntijakokoukseen. Meillä on valtavat aikapaineet, jotta tämä asia saadaan vietyä loppuun, joten sun sitten poliittiset kysymykset käydään myös läpi teknisellä tasolla, jotta voidaan valmistella maaperää poliittisia keskusteluja varten toiset trilogit pidettäisiin 24. päivä, eli torstai aina. Tuossa siis selvitys meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista. Seuraava kohta. Vuoden ajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen. Valmistelija on edustaja Piekka. Olkaa hyvä.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 iloinen siitä, että komissio on ryhtynyt lainsäädäntöaloitteeseen, jotta ja miljoonat kansalaiset ovat ottaneet kantaa ja tietenkin myös komissio ja parlamentti ovat ottaneet kantaa. Komissio on päättänyt, että muutetaan kesäaikajärjestelyjä. Ja on pyydetty tilannearvioita ja on pyydetty Enviä laatimaan lausunto asiasta. On pyydetty, että asiaa käsitellään, koska kyse on e, kansalaisten terveydestä. Minä otan kantaa en edustajana, vain lääkärinä. Haluaisin, että kansalaisten hyvinvointi on etusijalla. Tästä syntyy paljon vaikutuksia, sekä lyhyen aikavälin että pitkän aikavälin vaikutuksia. Ja nämä vaikutukset usein unohdetaan. ajan vaihtaminen, tämä kesäaikajärjestely, sillä on sekä myönteisiä että haitallisia vaikutuksia. Olemme tutkinut asiaa ihmiskeholla kestää aikaa ennen kuin se tottuu ajan muutokseen. Minä olen lääkärinä katsonut erilaisia tutkimuksia, jotka osoittavat, että että tällainen sitä ajanmuutosta olisi vähennettävä Euroopassa. Meidän olisi luovuttava siitä. Meillä on ollut sekä julkisia kuulemisia liittyen talvia kesäaikaan, mutta olen ottanut lausunnossani huomioon myös tilastotietoja. Olen analysoinut keskiverto kansalaisen tilannetta ja olemme huomanneet, että kun siirrytään kesäajasta talviaikaan tai toisinpäin, niin Euroopassa on enemmän sydänkohtauksia, infarkteja ja myös enemmän itsemurhia, samoin enemmän liikenneonnettomuuksia. Olen myös huomioinut psykofyysisiä vaikutuksia. Tässäkin meillä on erilaisia tietoja. Olen analysoinut tietoja, jotka on kerätty äh, Meillä on kronobiologia, joka on uusi tieteen haara, joka kehittyy hyvin paljon nyt. Ja olen tietoinen teoriasta, jonka mukaan tällä kellojen siirtämisellä voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Olen iloinen komission aloitteesta ja olen samaa mieltä joistain komission asiakirjan johtopäätöksistä. Olen sitä mieltä, että jäsenvaltioiden pitäisi päättää siitä, mikä otetaan käyttöön. Jos ajatellaan esimerkiksi Viroa, Liettua, Latviaa tai sitten Portugalia, meillä on noin kahden tunnin aikaero näiden maiden välillä. Ei meidän pitäisi pakottaa jäsenvaltioita ottamaan jotain tiettyä päätöstä, tekemään jotain tiettyä päätöstä, vaan olen komission kanssa samaa mieltä. Meidän pitäisi soveltaa toissijaisuusperiaatetta ja jäsenvaltioiden pitäisi voida tehdä päätös harmonisesti kuulen kaikkia näkemyksiä ajanmuutoksen puolesta ja vastaan. Tiedän, että tämä ei ole helppo päätös. Erilaisia päätöksiä tehdään sitten Saksassa, Portugalissa, Baltian maissa. Olen silti sitä mieltä, että meidän pitäisi ratkaista tämä ongelma ongelma, joka on jo vuosikymmeniä kohdistunut meihin. Ihmiset reagoivat tähän eri, eri tavoin, nuoret eri tavoin kuin vanhat. Osa ihmisistä on tottunut. Meidän täytyy olla varovaisia, ajattelen ilmailua ja liikennettä ja maataloutta. Valitettavasti meillä ei aina ole tarpeeksi tutkimustietoa, jonka pohjalta voisimme tehdä yhteisen päätöksen, joten minun mielestäni jäsenvaltioiden pitäisi tehdä tämä päätös. Thank you very much. To take the floor. Paljon onko puheenvuoropyyntöjä muita tästä aiheesta? Edustaja Liise on tulossa. Edustaja Dans myös. Entäs sitten, pitäisikö pitää tauko? No ehkä annan puheenvuoron komissiolle voitte kommentoida. Ja jos sitten jotakin tulee esille muiden varustelujen myötä, niin saatte taas puheenvuoron. Komissio, olkaa hyvä. Yes. Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Puheenjohtaja ja senaatari Peter de Meijer on Movissa. Meillä oli ilo tavata ympäristövaliokunnan esittelijä. Voin puhua lyhyesti. Olemme oikein tyytyväisiä ympäristövaliokunnan lausuntaan. Kannatamme lähestymistapaa. Olemme herra Pietsäkin lähestymistapaan suhtautuneet myönteisesti. Olemme panneet sen merkille näemme tämän täytäntöönpanon lykkäämisen vuoteen 2020, joka on kohtuullista ajatellen tilanteen neuvostossa. Kaiken, kaikkeen tämä lausunto on meidän työmme kanssa saman suuntaista, joten kiitämme teitä kovasta työstä ja odotamme lausunnon esittelyä Tränvaliokunnassa kun ne odotamme parlamentin konsolidoitua kantaa ja hyvää iltapäivää kaikille vaan. Kiitos.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 ottaa, ottaa huomioon neuvoston kanta, ei vain parlamentin kanta, jota minä ehdotan, että tätä määräaikaa jatketaan vuoteen 2021. Tämä on hyvä ratkaisu, hyvä, mutta tietenkin toiminen, että tämä ongelma ratkaistaisiin mahdollisimman pian. Kiitoksia. Okay, then, thank you very... Selvä, kiitos. Keskustelu päättyy. Tarkistus pitää jättää viimeistään 35. tammikuuta mennessä ja äänestänemme Envissä helmikuun lopussa 20.21. päivä sitten muunto, kiinnostavat organismit neljä vastalausetta. Eli voisivatko esittelijät käyttää puheenvuorot ensin? Täällä on Bart Stas paikalla. Olkaa hyvä. Dank je voorzitter, collega's. Eh, Puheenjohtaja, collega. komissio. Taas kaikkien ryhmien kanssa minä olen esittänyt vasta lauseeni neljän uuden OGMn markkinoitumiseksi puuvillaa ja maissia ja sitten myöskin äh, rapsiöljyn tuotannossa. En käsitellä kaikkia vastalauseessa. Voitte lukea sen osana päätöslauselmaa, josta pian äänestämme. Kun nämä päätöslauselmat hyväksyttiin valiokunnassa ja sitten täysistunnossa, niin Tällä hetkellä meillä on 31 vastalausetta, jotka on enemmistöllä hyväksytty täysistunnossa. Joka kerta on aina kuuluisa kysymys kahdesta kolmasosasta, kuudesta prosentista, joka täytyy saada kasaan. Tämä on merkki. Ja on hämmästyttävää ja huolestuttavaa, että näemme ää, komission hyväksymässä GMO rehun osan eläinten ruokinnassa, kun eurooppalaisten kannat eivät ole myönteisiä ja neuvostossa ei ole, ei ole määrä enemmistöä. tällaisten, tällaisen rehun tuomiseksi. Ja hämmästyttävää, että komissio kuitenkin kerta kerran jälkeen palaa tällaisiin asioihin aina, kun tietosvälineet jotenkin kääntävät katsensa muualle kesälomalla tai joululomalla. Ja nyt puhuta sitä demokratiavajasta tässä, vaan tämän ehdotuksen luonteesta käynyt komission puoleen. On osa kasveja, jotka ovat glyfosanaatti toleraatteja, mutta ovat kuitenkin myr- vaarallisia, myrkyllisiä lisääntymisjärjestelmälle on kielletty Euroopassa. Ja esimerkiksi rapsin tapauksessa glyfosinaattitoleranssi vuoksi tarvitaan enemmän glyfosinaattia enemmän kuin EGMOilla. gmoilla Joten täytyy pelätä, että meillä on jäänteitä tai jäänteitä näihin kasvaihin. Ja te olette johdonmukaisesti väittäneet, että eurooppalaiset ovat suojeltua näitä jäämiä vastaan, koska on löyty lukkoon katot jäämille. Mutta toimintaohjelmassa ei ole velvoitteita testata glyfosinaattijäämiä. Eli ensimmäinen kysymykseni on, miten komissio voi olla varma, että kansalaiset ovat turvassa ja että viljelijät eivät altistu asettu korkeammille glyfosinaattialtistumille. Kun kerran jäsenvaltiolla ei velvoitteita ole, eikä tämä varovaisuusperiaate velvoittaisi teitä kieltämään kaikkien näiden kasvien tuonnin, jotka ovat resistenttejä näille torjunta-aineille, kuten glyfosinaateille tieteellisen arvion, niin osana on käynyt ilmeelle, että GMO-puuvillan siemenet ylittävät gosipolin rajat. Merkittävästi EFSA ei pyytänyt lisätestejä. Puuvilla ylistä, tätä käytetään ihmiskäytössä tätä jota käytetään eläinruoan osana. Tämä on OECDn asiakirja sitten, joka, jota tässä noudatetaan ja sitten 2004 poliisin suhteen mainitaan ongelmia miesten ja naisten hedelmällisyyden suhteen. Ja tämä on erityinen vaara viljelijöille. Tämä saattaa myös lisätä infektioaltiota ja se voi aiheuttaa merkittäviä terveysongelmia. Te hallinnoitte riskejä? Sitten pöydä sitten elintarvikevirastolta tästä arvioita. Ja sitten lopuksi puuvilla. Siinä on kaksi geneettistä markeria, jotka ovat antibioottiresistenttiä, erityisesti johtavat on, missä erityisesti neon kannamisiin. Niin esimerkiksi. Nämä ovat maailman terveysjärjestelmän mukaan äärimmäisen tärkeitä antibiootteja ihmisterveydelle. Ja, eh, eh, EFSA on, on kiitänyt huomiota antibioottiresistenssin suhteen siihen, että geenimateriaali voi siirtyä. Tämä voi siirtää antibioottiresistenssiä ihmisiä ja eläimiin. Viittaan tässä tieteelliseen tutkimukseen. Ja meillä on iso haaste antibioottiresistenssissä. Joten kysyn, miksi te haluatte antaa luvan tälle GMO ää, Kiitos mahdollisuudesta tästä nämä kysymykset. Kiitos sitten sitten Balasin puolesta edustaja Melioro. Ja vielen Ich... Äh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä äh, käsit, äh, esittelen Kion Balasin puolesta SND-ryhmän äh, näkemyksen ja voin vain toistaa sen, mitä olen jo sanonut. Me olemme äh, jo useampaan otteeseen laatineet vastalauseita muita vastaan. Minun laskelmien mukaan jo 32 eikä 31, kuten herra Staes juuri sanoi. Ongelma näiden GMO-vastulauseiden suhteen, se on ihan helppo selittää. Tieteelliset kysymykset herra jo esitteli, mutta se mikä meitä erityisesti huolestuttaa on se, että nykyinen päätöksenteon muoto neuvostossa on muutettava. Se on välttämätöntä. Vetoomusvaliokunta 14. tammikuuta antanut yhtään päätöstä yhdestäkään näistä GMOista. Vastaus ei näkemystä ja minun oma kotimaani Saksa äänesti tyhjää neljässä kohdassa. Ja näin on ollut jo vuosia. Tällä tavoin emme pysty EU-ssa tekemään järkevää yhteistyötä. Siksi tätä menettelyä nyt uusitaan vielä tällä kaudella. Parlamentti tulee äänestämään tästä muutoksesta. Kollegamme juuri valiokunnassa työstävät tätä asiaa juuri. Ennen kuin nämä uudet menettelyt astuvat voimaan, meidän ei pitäisi hyväksyä uusia muuntogeenisiä organismeja EU:ssa. Ympäristöpoliittisesta näkökulmasta haluaisin erään asian sanoa. Kaikissa lupamenettelyissä on aina kyse elintarviketurvallisuudesta ja siinä on aina erilaisia näkemyksiä, mutta koskaan ei tarkasteta vaikutuksia ympäristöömme ja ne ovat vähintään yhtä tärkeitä. Siksi koko menettely on tar- otettava suurennuslasin alle. Se olisi eh, laadittava uudelleen ja siksi SND-ryhmä vaatii, että nämä vastalauseet hyväksytään. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitos siitä edustaja Florence. Hyvää mitlaa. Niin. EPP edustansa että ensimmäisessä kolmessa vastalauseessa tulemme äänestämään puolesta neljännessä kohtaa, jossa on kyse tästä, jos nyt ymmärsin oikein, puuvillasta ja ynnä muusta GMOsta, niin no, tässä voisimme ajatella, että Kyse on resistenssin kehittymisestä, jota me tietenkään halua. Ja sen takia tuossa ADD-geenissä, no, siinä on hieman skeptisiä sen takia pohdimme, että voiko komissio tai että tuo GMO-puuvillan hyväksyminen ei johda siihen, että mikrobilääkeresistenssi leviä. Hmm. Tässä on suuri huolen maataloudessa, että tämä mikrobilääkeresistenssi lisääntyy. Voiko komissio taata meille, ettei näin käy? Someone else? Onko muita? Katsotaan sitten, mitä komissio sanoo. Dear members of parliament. Hyvät parlamentin jäsenet, rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Olemme kuunnelleet erittäin tarkkaa kaikkia kommentteja. Ja haluaisin painottaa, että, että meillä on juridinen velvollisuus noudattaa, noudattaa menettelyjä GMO-lainsäädännössä. Ja voin vakuuttaa teille, että olemme hyvin tarkkaavaisesti niitä noudattaneet. Riskiarviointi on tehty. Elintarviketurvallisuusviranomaisessa EFSA on tullut tu- lopputulokseen, että mitä turvallisuuskysymyksiä ei ole. Mukaan lukien äh, antibioottiresistenssi ja luovan, väitetysti luovan geenisuhteen. EFSA on sitä mieltä, että tämä kysymys on arvioitu, eikä tämän GMOn suhteen mitään riskiä ole. Herra Stas myös painotti kysymystä jäämistä ja että niitä koskevaa valvontasuunnitelmaa ei ole. Kaskerran täytyy painottaa, että kaikkien EU-suunnitelmien täytyy olla sen lainsäädännön mukaista, jossa säädetään maksimi jäämistä. Ja kun jäsenvaltiot laativat suunnitelmassa, ne totta kai ottavat huomioon vuotuisista valvontasuunnitelmista ja kaikki kaikista muista turvallisuuskysymyksistä. Jos jäsenvaltiota on sitä mieltä, että maksimipäästöt eivät ole ongelma, he eivät tee valvontaa, se on heidän vastuullaan. Mutta tuontituotteiden täytyy noudattaa maksimipäästövaatimuksia. Ja vaikka ymmärrän teitä. Vaikka kysytte, että miksi me hyväksymme GMOita, sanon vain, että me noudatamme menettelyitä. Yksi ja sanon että on sitä, että jäsenvaltiot eivät tätä kantaa hyväksyntään, mutta painottaisin myös sitä, että kaikki jäsenvaltiot syövät geenimuunneltua rehua, jotta voit estää kysymyksen. Miksi et ota kantaa maahan, kun etenee mitään turvallisuuskysymyksiä. Rehua tuodaan, koska se on turvallista. Ja viljelijät käyttävät niitä. Tässä on lämpökysymys riippuvaisuudesta, mutta turvallisuuskysymystä tässä ei ole. Toinen kysymys, joka tässä otettiin huomioon, on lausuntojen puute. Komissio on tehnyt ehdotuksen seurattavuuden lisäämiseksi tällä alueella. Ymmärrän, että neuvotteluita käydään parlamentin ja neuvoston kesken. Ja totta kai me pidämme keskustelua tervetulleena. Hieman saattaa siis kohdistaa poliittista vastustusta mutta ei turvallisuuspohjaista. Olemme noudattaneet kaikkia lainsäädäntöä EFSAn arvioon turvallisuuden. On myöskin kunnianhimoinen ehdotus lisää, että EFSAn riskiarviointien seurattavuutta, että sitäkin neuvotellaan parlamentin ja neuvoston kesken ja komissio pitää tervetulleena sitä, että keskustelu jatkuu, jota voi painottaa jälleen kerran. Euroopan parlamentilla on tarkasteluvaltuutensa ja se on rajoittunut kysymykseen. Olemmeko ylittäneet täytäntöpanovaltuutta? me emme ole sitä tehneet ja me asianmukaisesti täytetään painamme olemassa olevaa lainsäädäntöä. Totta kai me olemme aina valmiita antamaan selitykset, mutta tämän päivän argumentit eivät kohdistu tarkasteluvaltuuteen – Mutta turvallisuuden suhteen sanoisin, että perustamme kantamme EFSAn kantoihin, jotka ovat vahvistaneet, että nämä neljä tuotetta ovat turvallisia. Kiitoksia huomiosta. Ja voin varmaan lopettaa puheenvuoroni tähän. Very much. Uh... Kiitos kollegat. Äänestämme vastalauseista huomenna Envissä tammikuun toisessa täysistunnossa sitten. Sitten seuraava kohtaan äänestykset mutta nyt sija alkaa vasta 20 yli 5, eli pidämme tauon siihen asti. Jatkamme 20 yli 5. Voitte käydä hankemassa teetä tai kahvia.